Good morning, colleagues. Hyvää huomenta, kollegat. Aloitamme kokouksen. Ensin esityslistan hyväksyminen. Onko siihen kommentoittavaa? Kiitoksia. Sitten pari ilmoitusasiaa. Ensinnäkin muistuttaisin, että puolelta päivin meillä on yhteiskokous kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa. Ja silloin tarkastellaan säännön 55 alaisia suosituksia toisesta käsittelystä Kyse on rahan pesu ja rahan siirtokysymyksistä. Eli muistakaa ottaa sitten äänestyskortit mukaan tähän kokoukseen. Ja sitten saamme kuulla kolmikantaneuvottelujen tilasta. No, eilen onneksi päästiin poliittiseen sopimukseen neljännessä kolmikantaneuvottelussa, mitä tulee maksupalveludirektiiviin. Eli onnittelut esittelijälle, neuvottelutiimille ja varapuheenjohtaja Ferberille, joka toimi puheenjohtajana kolmikantaneuvotteluissa. Neuvosto lähestyi huomattavasti parlamentin kantaa, eli kompromissipaketti otti huomioon monia parlamentin toiveita, mukaan lukien kolmannen osapuolten maksun toimittajat, avoimuus, transpositio, maksuvälineiden toimittajat ja sitten televiestintä, kysymykset ja muita kysymyksiä, jotka liittyivät valvontaan ja viranomaisiin. Ja sitten siellä oli myöskin maksuihin liittyviä kysymyksiä. Eli puheenjohtaja valtio on yhä lähempänä parlamentin kantaa, mitä tulee telekom-poikkeukseen – kaikki kolme toimielintä sopivat kompromissipaketista ja teknistä työtä pitää nyt jatkaa. Mutta meillä on poliittinen sopimus. No, äänestyksen jälkeen meillä oli kaksi kolmikataneuvottelua. ensin parlamentissa ja sitten neuvostossa ja huomenna on sitten kolmas neuvottelukierros. Eli etänemme hyvin intensiivisesti. Mehän olemme sitoutuneita tekemään parhaamme, jotta pääsemme sopimukseen mahdollisimman nopeasti. Näin tämä asia voidaan lopullisesti hyväksyä jo kesällä. Ja sitten meillä on sovittu jo menettelytavoista mutta tietysti me teemme kovasti työtä monissa asioissa. Niissä asioissa, joissa parlamentin neuvoston kannat ovat vielä kaukana toisistaan. Sitten avoimuudesta. No ensimmäiset kolmikantaneuvottelut olivat 28. huhtikuuta. Ja suurimmat poliittiset kysymykset on otettu esille. Kaikki toimielimet sopivat siitä, että meillä on yhteinen tavoite, mutta vielä on joitain eroja. Mutta olemme optimistisia tämän työn suhteen. Ja jatkoneuvotteluita käydään sitten toukokuussa ja teknistä työtä tietysti jatketaan koko ajan. Kaikki ne ilmoitusasiat sitten kohta kolme esityslistalla. Tämä on tärkeä mietintö. EUn rooli kansainvälisissä rahoitusvaluutta- ja sääntelylaitoksissa ja elimissä. Esittelijä on Silvi Goulart. Ja Silvi varmaan voi heti esitellä tämän mietinnön. Muistuttaisin vielä vain, että Hyvin paljon tutkimuksia on tehty ja jaettukin jo. Tämä on hyvin merkittävää ja nämä analysoivat komission roolia kaikissa kansainvälisissä foorumeissa. Ja tämä vahvistaa, että tällainen raportointi on tarpeen, jotta voidaan parantaa komission ja parlamentin välisiä suhteita näissä strategisissa kysymyksissä. Eli Silvi, ole hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset kaikille, jotka ovat paikalla. Pieni täsmennys aivan aluksi sovellusalaan liittyen. Tämä mietinnön ala koskee Euroopan unionin roolia sekä siis 28 maan roolia että euroalueen roolia kaikissa erilaisissa instituutioissa ja organismeissa, jotka ovat hyvin moninaisia. Kuten puheenjohtaja totesi todellakin, haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat tehneet töitä tarjotakseen meille taustatietoa, mutta myöskin kaikkia parlamentin virkamiehiä, jotka olivat mukana ja sihteeristöä ja tutkimusyksikköä, jotka ovat koordinoineet näitä tutkimustöitä. Tämä on erittäin tärkeää. Palaan asiaan, miksi olemme laatineet tämän mietinnön. Aivan aluksi meidän täytyy käsittää, että kansainvälistyminen finanssialalla on tosiasia, joka on käynnössä tosiasia, joka ei tunnusta mitään rajoja. Kassavirrat ovat ma- maailmanlaajuista. Me törmäämme erilaisiin vaikeuksiin. Ähm, me tarvitsisimme jonkinlaista globaalia hallintoa ja kriisin aikana tämä koordinaanti tarve ja yhteisten sääntöjen tarve tuli yhä selkeämmäksi esimerkiksi G20-kehityksen myötä. Tämä on yksi niistä elimistä, joita me tulemme tarkastelemaan. Haluaisin sanoa, että tässä tarkoituksena ei lainkaan ole kieltää sitä tarvetta, mikä kansainvälistymisellä on. Meidän on tarve tehdä yhteistyötä muiden alueiden kanssa, Yhdysvaltojen esimerkiksi, jotka ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa, mutta myöskin Aasian, joka valtaa yhä enemmän ja enemmän alaa, ja nousevien talouksien kanssa – ja tarkoituksena on tunnistaa siis tämä ilmiö hyvin, ei laikaan jarruttaa tai estää sitä tai sulkeutua. Me haluamme tarkastella sitä, minkälaisia muutoksia on tapahtunut ja kuinka Eurooppa voi etujaan puolustaa tässä kontekstissa. Tässä on kaksi problematiikkaa, josta tulemme keskustelemaan. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu aiheesta ja Hyvin mielelläni teen kaikkien poliittisten ryhmien varjoistelijoiden kanssa yhteistyötä, sillä tämä koskettaa kaikkia poliittisia ryhmiä mielestäni. Tämä on strateginen kysymys, keskipitkän välin kysymys ja se koskettaa intresseidemme suojelua maailmassa. Toivon, että yhdessä saamme hyvää aikaa alalla. Tässä on kaksi problematiikkaa, jotka haluaisin käsitellä. Ensimmäinen on se, että meidän pitäisi pyrkiä kansalaisille ja äänestäjille vastaamaan yksinkertaisen kysymyksen, kuka päättää. Kaikkein yksinkertaisimmat kysymykset ovat kaikkein pelottavimpia, tämän opimme lapsiltamme. Kuka päättää finanssialalla? Järjestelmässä jossa huomaamme, että meillä on äh, kansallisten parlamenttien edustajien, ja erilaisia valittuja henkilöitä, muita toimijoita, komissio, Euroopan parlamentti, tietyt virastot, mutta näiden eri tasojen välinen yhteys, johon liittyvät vielä asiantuntijaelimet, jotka edustavat ähm, eri tahoja ja asiantuntijaelimet, toimijat, esimerkiksi teollisuuden, tämä suhde ei aina ole aivan selvä. Sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla hyvin suurta luottamuspulaa esiintyy valittavasti byrokratiasta, teknokratiasta, syytämme poliitikkoja tai poliitikot eivät aina katso sitä, mitä asiantuntijat tekevät. Tähän ilmiöön yhdistyy se, että välillä havaitsemme, että nämä organismit luovat standardeja, jotka eivät ole sitovia, sääntöjä, jotka eivät ole sitovia, jotka ovat vain ohjelinjoja, mutta koska näitä ohjelinjoja määritellään kansainvälisellä tasolla, niistä alkaa tulla sitovia ja välillä esimerkiksi luottoluokituslaitokset käyttävät niitä hyväkseen ja yritykset tuntevat, että niiden on pakko noudattaa näitä sääntöjä, vaikka ne eivät aina ole positiivisia. Olemme myöskin Baselin komitean yhteydessä olemme myöskin havainneet, eh, mikä tilanne on, kun haluamme tasapuoliset toimintaedellytykset Yhdysvaltain kanssa ja muiden toimijoiden kanssa, mutta olosuhteet ovat hyvin erilaiset. Finanssimarkkinat eh, eh, Euroopassa ovat aivan erilaiset pankkien roolin osalta ja Atlantin ylittyvässä yhteistyössä vääristymiä saattaa ilmetä. Olemme tämän havainneet. Eh, meillä myöskin on eh, ilmoituksia sääntöjen noudattamattomuudesta, jotka eivät ota huomioon sitä, eh, minkälainen on tämän parlamentin valittujen edustajien suvernaali mm, kanta asioihin. Me havaitsemme tällä hetkellä, että meillä on tietynlainen harmaa alue, jonka suhteen emme tiedä, kuka näitä ei-sitovia päätöksiä tekee, jotka muuttuvat lopulta sitoviksi säännöiksi. Me olemme havainneet tässä yhteydessä näiden äh, äm, organismien yhteydessä, että niiden oikeudellinen rooli on hyvin erilainen. Meillä on kansainvälisiä järjestöjä, joita kuvallisin klassisiksi, kuten äm, äm, MFI, IMF, äm, Ja tämän lisäksi meillä on sellaisia kansainvälisiä toimijoita, kuten finanssivakaus, äm, lautakunta, jotka eivät aina ole määriteltyjä. Meillä on sellaisia yrityksiä, jotka vaativat aivan perustellusti enemmän avoimuutta, jotta saisimme tietää, mitä kokouksessa on tapahtunut, kuka on tehnyt päätöksiä. tämä avoimuus on yksi mietinnön punaisista langoista. Jälleen kerran ei ole tarkoitus puuttua näiden asiantuntijoiden toimijaan ja niiden riippumattomaan päätöksentekomahdollisuuteen. Kyseessä on se, että meillä olisi poliittista ähm, tarkastelua, että ainakin tietäisimme, kuka tekee mitä ja kuinka näitä päätöksiä tehdään, jotta kaikki kantaisivat vastuunsa. Lopultakin avoimuus tekisi mahdolliseksi käsitellä myöskin ähm, kysymystä siitä, kuka lopultakin kantaa vastuun kansalaisten, äh, taloudellisen toimijoiden ja yritysten edessä niistä päätöksistä, joita on tehty. Tässäkin valtavia virheitä on finanssisektorilla tehty. Yksi syy sille, että tämä kriisi puhkesi, on se, että päätöksiä ovat tehneet sellaiset toimijat, jotka ovat äh, periaatteessa olleet valvontaroolissa, mutta jotka eivät toteuttaneet rooliaan kunnolla. Ja tällä on ollut hirvittäviä sosiaalisia seurauksia. Ja on jopa verrattu ähm, keskinäiseen solidaarisuuteen. Me tarvitsemme hyvin paljon vastuullisuutta. Meillä on tässä jo erittäin hyvä yleiskatsaus, joka tekee mahdolliseksi ensimmäisen työn, joka parlamentti voisi tehdä. Se on erittäin hyödyllinen. Tarkoitus on kuvata kaikki finanssi, vakuutus, pankki, rahasektorilla toimivat tahot ja kuinka ne on organisoitu, mikä niiden rooli on. Tämä on ensimmäinen yleiskatsaus kuvaileva katsaus ja me pyrkimme tekemään sen menemättä liikaa yksityiskohtiin. Me haluamme tuoda esiin näitä avoimuuden ja vastuullisuuden kantaisia kysymyksiä, joihin viitasin. Sitten toinen problematiikka, jota haluaisin käsitellä tässä mietinnössä, on se, kuinka eurooppalaisia intressejä voidaan suojella. Mikä edustus meillä on näissä elimissä? Onko meillä paras mahdollinen organisaatio? Meidän täytyy kunnioittaa myöskin äh, keskuspankkien ja muiden tahojen valvontavaltaa ja äh, toimeenpano äh, elinten äh, toimivaltaa Euroopassa. Kuinka me toimme Välillä on hämmästyttävä tilante, jossa jäsenmaiden rinnalla komissio toimii välillä, kuten kansainvälisessä vakauslautakunnassa toimijoita on kuusi tai yhdeksän välillä. vähän väkisemmät maat ovat edustettuina välillä euroalueen maat tai ei euroalueen maat välillä. Komission jäsenet ovat ESMAN äh, tai keskuspankin tai muun ähm, elimen rinnalla edustettuina ilman, että oikeastaan tiedämme, miksi tietyt organismit ovat mukana, koska kyseessä ovat historialliset syyt. tarkoitus ei ole lainkaan harmonisoida kaikkia tämän mietinnön kautta. Tarkoitus on tarkastella sitä, kuinka eurooppalaisia intressejä puolustetaan tietyissä tapauksissa. Tämä voi olla sitä, että meidän pitäisi saada yhtenäisempi edustus aikaan. Joka tapauksessa koordinointia pitää kehittää ja meidän pitää säilyttää se melkoisen tärkeä ähm, äänimäärä, joka meillä on hajoittamatta se. Tässä on erittäin käytännönläheinen lähestymistapa. Meidän pitää kaikin tavoin estää kakofonen tilanne, jossa Eurooppa ähm, sekasortoisella tavalla ilmaisee kantansa ilman, että eräät tietävät, mitä toiset tekevät. Ja tässä on myöskin euroalueen intressi kyseessä. Tiedämme sen hyvin. Ähm, Euroopan keskuspankki on erittäin tärkeässä roolissa sekä keskuspankkina rahapolitiikassa että nyt äh, myöskin äh, SSMn kautta äh, finanssivakausasioissa, kuinka voimme parantaa tätä toimintaa on yksi kysymys. Ja tässä haluaisin muistuttaa siitä, että me olemme ähm, vakausvalvontaelimiä luoneet. Me teemme myöskin yhteistyötä komission kanssa. Meillä on erilaisia ähm, neuvottelukumppaneita, kaikki mahdolliset kannat ovat mukana. Me olemme halunneet saada mukaan monenlaisia erilaisia näkökulmia. Eräät edustavat hyvin joustavia, käytännönläheisiä lähestymistapoja. Toiset taas sanovat, että me tarvitsemme kansainvälisen finanssialan äm, organisaation. Miksipä ei, kaikkea pitäisi tarkastella. Meidän täytyy luoda näin prioriteettejamme. Päättäisin äh, puheenvuoroni tähän. Tämä on pedagoginen, mutta myöskin erittäin poliittinen teksti, työ. Tarkoitus on luoda poliittista vastuullisuutta tähän melkoisen rönsyiseen kontekstiin. Tässä Tometti Junckerin komissio tekisi artiklaan 138 pohjalta ehdotuksia euroalueen yhtenäisemmäksi edustukseksi tietyissä organismeissa. Ja tämä mietintö myöskin nivoutuu näihin tulevaisuuden näkökulmiin. Luotan siihen, että saamme varjoistelijoiden kanssa hyvää työtä aikaiseksi ja kiittäisin teitä hyvin paljon. Kiitoksia esittelijälle. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä EPPstä Sirpa Pietikäinen. Thank you very much. Uh, uh, the... Paljon kiitoksia. Ensiksi kiitän Silvi Gularia esittelijänä tämän otti aloitteen tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä, koska tämä todella on aihe. Täytyy perehtyä tarkkaan. Laajalti ottaen voin olla samaa mieltä kysymysten kanssa, jota ehdotin tässä tutkimuksen pohjalta. On muutama asia, jota painotan. Asioita, jossa meillä on yhteinen etu ketään tuskin yllättää, kun sanoin, että rahoitusmarkkinat ja taloudet ovat aidosti globaaleja, mutta meidän reaktiomme perustuvat ensiksi kansallisille piirteille tai sen jälkeen alueelliselle lähestymistavilla tavoilla. Toinen näkökohta, joka liittyy tähän talous- ja rahapolitiikassa – Parhaimmillaankin olemme reaktiivisia sen sijaan, että reagoisimme asioiden edellä. Sen sijaan, että tarjoaisimme oikeat kannustimet järjestelmillemme äh, vakauttaa väistämättömiä vaihteluja, jotka eivät ole niin pahoja Talouksissa on eroja, eduissa on eroja ja vaihteluissa on eroja. On kolme asiaa, joita täytyy siis miettiä tarkemmin, johdonmukaisemmin tulevaisuudessa. Tämä on siis tämä proaktiivisuuden osa ja demokratian osa tässä. Ja tähän liittyy poliittinen ohjaus. Reagoimme aina hajautuneiden, pirstoutuneiden direktiivien aloitteiden ja asioiden pohjalta, jotka perustuvat kriiseihin ja riskeihin. Vai olemmeko valmistautuneet, jossa eri elimien virkamiehet, esimerkiksi Basel 3, Basel 4 ja FSR, silloin me reagoimme, silloin me kommentoimme. jos järjestelmämme olisivat tehokkaampia. Voisimme antaa poliittista ohjausta prosessin alkuvaiheessa. Ei yksityiskohdissa, vaan luoden insentiivejä prosessiin antamalla suuntaviivoja siitä, mitä me haluaisimme nähdä. Ja sitten toiseen näkökohtaan – joka liittyy siihen tähän paperinippuun. Kiitos sihteeristölle ja palvelulle, että val- näitä tutkimuksia on tehty. Instituutioiden määrä ja koherenssi. Yhtäältä kansainvälisten organisaatioiden koherenssi ja sitten toisekseen EU-politiikka näissä eri instituutioissa. Onko meillä roolimme? Onko meillä isompi tarina tarjota pitemmän aikavälin ohjauksessa? Ja esitelmmekö sen tehokkaasti ja ajoissa näissä organisaatioissa ja valmistautumistöissä? Ja me olemmeko me yhä merkittävä pelaaja globaalissa päätöksentekoverkostoissa? Suuntautuminen parempaan johdonmukaisuuteen kansainvälisessä organisaatiossa olisi tavoitteena. Minusta meidän pitäisi ajatella parempaa globaalia sateenvarjoa G20 rooli, mutta tuollainen rooli sillä ei voi olla kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja aloitteissa. Ja minä pyrin mitenkään määräämään eri instituutioiden roolia, vaan takaamaan paremman koordinaation. No, tutkimus on ensimmäinen hyvä askel. Tämä tutkimus ja komission valmistelutyö, mutta meillä on erilaisia tulostauluja sisämarkkinoille ja muissa toimissa. Miksei meillä olisi tulostaulua kansainvälisistä taloudellisista ja rahoituslaitoksista. Mitä tapahtuu? Mikä on ollut EUn politiikka? Mitä vaikutusta on ollut? Ja mitkä ovat seuraavat vaiheet? Mitä haasteita on tulossa eteen? Mitä näkökohtia, mitä me haluamme puolustaa? Paremmat globaalit edut tai tai legitiimien eu etojen puolustaminen kansainvälisillä foorumeilla. Seuraavaksi haluaisin ottaa esille sen, että ehkä voisimme prosessin osana miettiä, mikä on parlamentin rooli. Ei pitäisi olla liian yksityiskohtaista, eikä liian myöhässä. Mutta jos poliittista ohjausta ajattelee, meidän pitäisi ajatella selvästi ja välkysti parlamentin ja talousvaliokunnan roolia. Jatkuvalta pohjalta reaktiona tulostaulukkoon ja kansainvälisiin talousinstituutioihin. Mikä on politiikamme? Käsitellään tätä kerran vuodessa, kerran viidessä vuodessa, kaksi kertaa vaalikaudessa. Mikä on sopiva aikataulu? Mitä reagoida? Mitä me pyrimme saamaan komission työohjelmat integroitua tähän luomatta turhaa byrokratiaa tai taakkoja. Odotan oikein hyvää yhteistyötä. On paljon yhteisiä etuja paljon saavutettavaa yhdessä. Tämä on kiinnostava tärkeä aihe. Minun pulmani on asia, jota haluaisin, että ja tarkasteli tutkimustulman myöhään saataan olla laiska tai hidas lukija. Kaikkia papereita en ole lukenut yksityiskohtaisesti. Ehkä sen pitäisi omassa valmistelussa ottaa huomioon. Varata vähän enemmän aikaa työhön. Kiitos, jatketaan hyvää yhteistyötä. Now for... Kiitoksia. Sitten ECRstä Ashley Fox. No, no you no, no, my own Unohdin oman ryhmäni. Eli mä olen vuonna, olkaa hyvä. <laughs> <laughs> Merci quand même, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella Goulardia siitä, että hän teki aloitteen tähän mietintöön. Ja haluaisin kiittää myöskin tästä asiakirjasta, joka meille on toimitettu, koska se on hyvin hyödyllinen ja kattava. Ja kaksi huomiota ja kolme kysymystä. Eli huomiot ovat itsestäänselvyyksiä, mutta ehkä on hyvä muistuttaa niistä, erityisesti jos me haluamme selittää äänestäjille ja Euroopan kansalaisille, miten tämä hallinto toimii. Ja meillähän on paljon foorumeita, joilla hoidetaan taloushallintoa ja rahoitusta Eli tämä osoittaa, että me kaikki tiedämme, että järjestelmät ovat riippuvaisia toisistaan. Ja meillä on yhteinen tavoite, eli se, että voimme taata parempaa rahoitusvakautta. Toinen huomio. Meillä on paljon erilaisia instituutioita, foorumeita, kun ajatellaan niiden toimintaa ja koostum- kokoonpanoa, miten ne toimivat keskenään – ja sitten on myöskin monenlaista edustusta EU:ssa. Joskus kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina, joskus vain muutama, usein samat. Ja joskus joku toimielin Euroopasta on läsnä, joskus niitä on kaksi. Niillä on erilaisia toimivaltuuksia, ne toimivat eri tasoilla, mutta Euroopan parlamentin vaikutusvalta ei nyt sano, että se on olematon, mutta lähes tulkoon hyvin rajallinen. Eli kysymykseni ensinnäkin, onko EUlla vaikutusvaltaa näillä kansainvälisillä foorumeilla? Nähtävästi numerisesti, määrällisesti tämä edustus on merkittävä. Eli mietin, onko se aina hyvä asia. Se on varmasti hyvä, jos kannat ovat lähellä toisiaan ja johdonmukaisia, mutta siitä saattaa olla haittaa, jos kumppanit voivat käyttää hyväkseen näitä eroja ja jäsenvaltioiden eri kantoja. Mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tämä yliedustus Euroopan osalta on jo otettu esille Tätä vastustettu ja täytyy nyt odottaa, että muiden tahojen painostus asiassa kasvaa ja meidän on parasta valmistautua siihen ja sitten reagoida. No, toinen kysymys. Onko tämä vaikutusvalta tehokasta? Pystymmekö saamaan kantamme esille? Vai joudummeko hyväksymään toisten kannat? Tästä on kysymys, olemmeko aktiivisia vai reaktiivisia? Jos me haluamme huomattavaa ja myönteistä vaikutusvaltaa, meillä pitää olla koordinointia jäsenvaltioiden välillä ennen kuin lähdemme keskustelemaan. Olen varma, että näin ei kuitenkaan tule käymään ainakaan aina. Ja koordinointi on hankalampaa myös siksi, että monissa toimielimissä EU on eri toimielinten virastojen edustama, jotka ovat hyvin riippumattomia ja jotka eivät ole yhteydessä mihinkään poliittisiin sitoumuksiin. Joskus on hyvä asia, joskus vähän huonompi. Ja sitten kolmas kysymys. miten tätä vaikutusvaltaa käytetään. Eli aiheet, joista on jo puhuttu, mikä on avoimuuden laita, miten päätöksiä tehdään, poliittiset tahot voivat seurata tätä kehitystä, ja sitten demokraattinen legitimiteetti, Me haluamme, että päätökset hyväksytään. Sehän on tärkeä tekijä. Politiikassahan on tehty päätöksiä ja kansalaiset ovat ne hyväksyneet. Eli jos haluamme tämän hyväksynnän, niin täytyy olla enemmän demokraattista osallistumista. Ja sitten vielä yksi kysymys, eli täytäntöönpano. Eli mitä teemme kaikille näille suosituksille ja päätöksille, joita on tehty, miten niitä pannaan täytäntöön EU:ssa, onko siitä hyötyä, auttaako se meitä. Eli tässä kysymyksiä, joita minulla oli, mutta tämä on vasta alkua. Tässä on hyvin paljon erilaisia tietoja ja meidän täytyy jatkaa tämän asian käsittelyä. Ja vielä tarjoan yhteistyötäni ja uskon, että saamme aikaan hyvän tuloksen tässä asiassa, joka on erittäin tärkeää, kun ajatellaan EUn toiminnan tulevaisuutta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja nyt Ashley Fox. Well, thank you, President, and can I thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Silviä ja muita varjoesittelijöitä heidän työpanoksistaan tähän keskusteluun. Haluaisin myöskin kaikkien yhdeksän alustavan tekstin laatioita kiittää. Täytyy myöntää, että en jokaista ole lukenut. Tämä on työ, jonka aion delegoida avustajilleni. Nämä tekstit antavat kattavan, hyödyllisen katsauksen Euroopan unionin roolista kaikkiin näihin, kaikissa näissä kansainvälisissä äh, organisaatioissa. Ja käy ilmi, että jokaisessa Euroopan unionilla on erilainen rooli ja asema. Siksi olisi hyödyllistä näiden tekstien lopputulemaa tarkastella yksin tyyskohtaisesti Se varmaankin olisi hyödyksi. On hienoa, että Silvi ottaa käytännön läheisen eikä ideologisen lähestymistavan. Olen samaa mieltä siitä. Kansainvälisillä markkinoilla on paljon erilaisia kansainvälisiä toimijoita, elimiä, jotka käyvät erilaista yhteistyötä. Euroopan unionin rooli näissä eri elimissä on erilainen. On tärkeää, että meidän äänestäjämme tietävät, ketkä ovat vastuussa mistäkin päätöksistä, kun säädellään globaaleja markkinoita ja mahdollisimman paljon avoimuutta pitäisi saada aikaan, se olisi tervetullutta. Lisäisin tähän varoituksen sanaan Silvi sanoi, että hän ei ota ideologista lähestymistapaa ja arvostan sitä. Toivon, että tästä mietinnöstä ei tule väline sen toteamiselle, että jokaisessa elimessä Euroopan unionin roolia pitäisi kasvattaa tai euroalueen roolia pitäisi kasvattaa maksimiinsa. Minun mielestäni kansallisvaltioiden rooli on tärkeämpi. Se on se taso, missä vastuullisuus on. Äänestäjät pitävät kansallisia valtioita vastuullisina. Minun äänestäjäni kääntyvät minun puoleeni ja kysyvät, mitä te teette kansainvälistä markkinoiden säätelemiseksi. Tämä on mielestäni jotakin, mikä on parhaiten toteuttavissa kansallisella tasolla. Meidän pitäisi koordinoida, siis jäsenmaiden koordinoida työtämme tässä asiassa ennen kansainvälisiä kokouksia. Tämähän on selkeästi järkevää, mutta lähestymistavan koordinoiminen ei tarkoita sitä, että olisi aina pakko omaksua yhteinen näkökanta. Odotan yhteistyötä Silviin ja muiden kanssa, varjoesittelijöiden kanssa, ja toivon, että olemme käytännönläheisiä emmekä ideologisia tässä. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia. Viegas ei näytä olevan paikalla. Eli Sven Giegels seuraavaksi. Chair. Um, first... Kiitoksia. Kiitoksia myöskin meidän ryhmältämme Silvi Gulahin aloitteesta työstää tätä asiaa. Ja nämä ehdotukset ja työasiakirjat, jotka on esitelty, ja myöskin nämä kommentit osoittavat, että meillä on yhteisiä kysymyksiä ja huolenaiheita. En nyt toista sitä, mitä on jo sanottu, mutta Ashley, jos ajatellaan nyt kaikkia poliittisia eroja, niin tämä alkukommentti osoitti jo, miksi yhdistyneen kuningaskunnan ei pitäisi lähteä Euroopasta. Mikään muu maa ei tunnustaisi, että näitä työasiakirjoja ei lueta, ja se jo riitti. Eli tällainen huumori on sitä, mitä tarvitaan. Itsekään en ole vielä lukenut niitä, mutta minulla on kuitenkin aikomus käydä läpi. Mutta tämä osoittaa, miksi brittihuumorista ei voida luopua, vaikkakaan en ole samaa mieltä käsityksestäsi kansallisvaltiosta ja tästä pyhästä graalista sen suhteen, missä demokratia pysyy historian loppuun asti. Mutta suuri kysymys, joka meitä eniten kiinnostaa tässä kysymyksessä, ei niinkään ole se, että maksimoidaan Euroopan vaikutusvalta, vaikka se voikin olla hyvä asia. Ja olen samaa mieltä siitä, että kysymyksiä täytyy ottaa esille kun neuvottelupöydässä on monia jäsenvaltioita ja toiset eivät ole edustettuina. Ja onko tämä globaalisti oikeudenmukaista, että niin paljon eurooppalaisia edustajia, jotka sitten eivät sovi asioista keskenään, eivätkä etukäteen ole keskustelleet asioista, ja heillä on sitten vähemmän selkeä rooli komission osalta, jolla tämä rooli pitäisi olla, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät sitä hyväksy eli että komissio edustaa Eurooppaa näillä foorumeilla. Eli tässä on monia avoimia kysymyksiä, mutta suurin kysymys tässä on se, mistä Eurooppa on lähtenyt. Eli Eurooppa, Euroopan unioni haluaa saada aikaan enemmän kansainvälistä yhteistyötä tai jopa integraatiota demokraattisten periaatteiden mukaisesti. Ja tässä nyt meillä on hyvin paljon avoimuutta vastuullisuutta ja integriteettiä. Ja samanaikaisesti ylitetään kansallisten demokratioiden rajoja. Ja tätä tarvitaan globaalisti muillakin alueilla. Ja näiden tahojen tarve on kehittynyt. Ja meillä on nyt yhä enemmän kansainvälisiä järjestöjä ja verkostoja ja muuta sellaista ja avoimuus, vastuullisuus, integriteetti. Nämä asiat pitää ottaa esille myöskin näissä tahoissa. Ja työasiakirjasta käy selvästi ilmi, että kaikkialla tässä ei ole onnistuttu samalla tavalla. Ja tietysti on kysymyksiä esimerkiksi, onko tämä avointa, kuka edusti mitäkin kantaa. Eli sitten eri hallitukset ovat vastuussa – toimitaanko avoimesti, mitkä lobbarit ovat yrittäneet vaikuttaa näihin tahoihin ja mitkä lobbarit pystyvät toimimaan globaalisti. Ja siellä on hyvin selvää, että tämä yksipuolisuus, jota meillä on jo nyt täällä Brysselissä, niin on paljon helpompaa suurten yritysten vaikuttaa eurooppalaiseen päätöksentekoon kuin pk-yrityksille Tällaiset ongelmat ovat vielä suurempia globaalisti, ja kaikkihan tietävät, että IFF oli hyvin tehokas, kun se lobbari, lobbasi Baselin komiteassa. En ole kuullut, että olisi mitään julkisia tahoja, jotka vaikuttaisivat Baselin komitean työhön. Nämä asiat pitää ottaa esille. Ja on mielenkiintoista myöskin, kun ajatellaan näitä avoimuuskriteereitä, integriteettiä vastuullisuutta, kun kyse on muista instituutioista, kuten tämä sääntelykomitea, joka liittyy vapaakauppasopimuksiin, kuten TTIPiin. Eli tämä on todella oikeaa keskustelua oikeaan aikaan. Ja meidän pitää miettiä myöskin omia rakenteita Euroopan parlamentissa, miten pidämme Euroopan komissiota vastuullisena mitä se tekee näissä instituutioissa. Eli tietysti voidaan miettiä kysymyksiä näistä asioista, mutta tehdäänkö näin? Eli meidän pitäisi miettiä tämän mietinnön osalta, onko Lissabonin sopimuksen demokratiaperiaate rajattu sen suhteen, miten järjestämme globaalissa, globaaleissa ja kansainvälisissä järjestöissä tätä toimintaa. Eli odottelen tätä hedelmällistä yhteistyötä tästä mietinnöstä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten Permash Beres. Merci beaucoup. Je crois que c'est une réflexion. Paljon kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä pohdinta, johon me olemme ryhtymässä. Ja tässä parlamentin on tarve tukea sitä, mitä komissio on tekemässä kaikkien ehdotusten joukosta, mitä voisimme tehdä. Haluaisin korostaa kahta, kahta ulottuvuutta, jotka ovat tärkeitä. Ensimmäinen koskee äm, suhteellisuus periaatetta Euroopan unionin sisällä ja sitä, kuinka äh, erilaiset kompetenssit valtioiden alaa toimivat. Tässä meillä on ollut Lefrag-uudistus, uudistus ja määrittelimisen, jotta Euroopan intressit tulisivat näissä prosesseissa hyvin edustetuiksi. Ja huomaamme, että tämä tilanne on kääntynyt hiukan päälailleen meillä oli mietintö, joka loi uudistuksia, mutta sen taustalta nousee ongelmia, sillä vastuullisuuden suhteen meidän ei aina ole pakko äh, siirtää Euroopan tasolla kansainvälisiä sääntöjä, eikä aina koordinoida ähm, viranomaisten toimintaa. Eli mielestäni tämä äh, toissijaisuus, suhteellisuusperiaate ovat tärkeitä Euroopan unionin sisällä myöskin äh, suhteessa Euroopan unionin ulkopuoleen. Toisekseen äm, tässä on syntynyt melkoinen kirjo erilaisia aloitteita, jotka ovat hyvin monimuotoisia, ja tässä Euroopan unionin intressien kysymys pitää kyllä esittää ilmeisesti kaikki pankkiunioni etapit eivät ole vielä täysin äm, mukana, mutta tässä on ulottuvuus, joka minua huolestuttaa. Ja haluaisin myöskin tehdä huomion äm, tilin tarkastukseen liittyen. Me tarvitsemme hyvin paljon enemmän huomiota kansainväliseen yhteistyöhön meillä on paljon täysin yksittäisiä to, yksityisiä toimijoita, jotka toimivat kansainvälisellä tasolla. Ja muistan, että kun täällä valiokunnassa tarkastelimme näitä äm, kirjanpitostandardia meillä oli hyvin vahva side ja SBn ja muiden kansainvälisten äm, organismien, kuten kansainvälisen valuuttarahaston välillä, ja meillä oli vaara ISBn kohdalla, jossa me olimme luomassa valvontaryhmää, joka olisi jäänyt Iralle. Meillä on tässä julkinen intressi kyseessä ja mielestäni tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi valvoa hyvin tarkkaan. Onko tässä lopulta kysymys jonkinlaista uudesta elimestä vai pitääkö meidän kansallista valtarahastoa kehittää? Mutta huomaan, että nämä edustus, Euroopan unionin edustuskysymykset ovat jotakin, joiden kautta me myöskin annamme oman panoksemme näihin kansainvälisten, kansainvälisiin organisaatioihin niiden rakenteeseen. Sitten vielä toinen huoli, me emme tässä anna eri ammattikuntien omien päämääriensä mukaisesti organisoitua ottamatta huomioon globaaleja intressejä, jotka liittyvät finanssimarkkinoiden tasapainoon ja resurssikysymyksiin. No. Maletić. Jan Maletić. Sitten Maletić. Predsjedavajući, evo ja bih zahvalila kolegici Sili na e, ovoj... Kiitos. Minä haluaisin kiittää kollega Silviitä hänen tekemästään aloitteesta. Minä olen sitä mieltä, mieltä, että on kyseessä tärkeästä teemasta. On tärkeää yhteensovittaa toimia myös kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Joissakin maissa IMF ja Maailmanpankki kehottavat tekemään rakenneuudistuksia. Ja jos siihen ryhdytään, niin annetaan sitten hyvin houkuttelevia luototarjouksia. On erittäin tärkeää, että Euroopan unionissa, mitä sitten teemmekin, yhteensovitetaan myös ohjausjakson kanssa niin, että me huomioimme myös komission ja parlamentin suositukset eri jäsenvaltioille. Jos emme toimi yhtenäisesti, emme saa myöskään mitään tuloksia. Siksi minä uskon, että tämä on tärkeä mietintö ja haluankin kiittää, että voimme tästä keskustelua käydä. Thank you. Now. Kiitoksia sitten esittelijä loppupuheenvuoro. Euh, haluaisin aivan aluksi kiittää kaikkia. Täällä on hyvin rakentava henki vallalla. Tunnen sen kaikilta eri puolilta. Guen esittelijä ei ole paikalla, mutta meillä on pian varjoistelijan kokous, niin tapaan hänetkin. Olen hyvin tar- kuullut sen, että parlamentti mielellään käsittelee näitä hyvin tärkeitä kysymyksiä hyvin nopeasti ottaisin esiin muutamia asioita, jotka tässä äh, tulivat esiin ja saavat kannatusta. Äh, tässä edustaja Pietikäinen ja edustaja Delvo aivan oikein sanoivat, että meidän pitäisi olla tässä proaktiivisia. Tämä on erittäin tärkeä asia. Äh, demokratia ei ole vain sitä, että me jälkikäteen valvomme muiden toimintaa, vaan myöskin sitä, että meillä on äh, Ähm, ohjauskapasiteettia äh, itsellämme. Eli hyvä, että muistutit tästä, tämä on erittäin tärkeä asia. Uskoakseni tässä on vähemmän kyseessä se, että par- parlamentin intressejä puolustamme me puolustamme enemmänkin sitä, mitä me edustamme. Tässä ei pidä erehtyä siitä, mikä taistelu on kyseessä. Me emme vaadi itsellemme mitään toimivaltaa vaatimattomasti. Me ää, äh, haluamme vain äh, kantaa vastuun meidät valinneiden henkilöiden edessä. Tässä äh, edustaja Gingold, joka puhui Euroopan unionin äh, tilanteessa tässä äh, on kaksi todistetta tullut esiin ja tämä ei ähm, minua yhtään yllätä. Edustaja Fox, sillä valtavaa läheistä pragmatistia ovat britti-edustajat osoittaneet, että toivottavasti he ovat yhtä pragmaattisia Euroopan unionin suhteen, eivätkä ole vain ideologisia. Minäkään en tässä halua olla vain naivi. Meillä on Ashley-intressejä, joita haluamme puolustaa. Ja eurooppalaiset aivan syystä niitä pyrkivät Euroopan unionin tasolla puolustamaan ja pyrkivät käyttämään niiden maiden painovaltaa, jotka Euroopan unionin muodostavat. Ja tässä kyseessä ovat myöskin yhteiset intressit. Meillä on yhteinen valuutta. Britit eivät tähän ole halunneet liittyä, mutta tämä päätös vaatii ähm, läheisiä siteitä, meillä on yhteisiä intressejä ja jälleen kerran meillä on myöskin kumppaneita, jotka eivät ole euroalueessa mukana, mutta meidän ei täytyy aliarvioida tällä hetkellä niitä tarpeita, joita meillä on yhteisen valuuttamisen, valuuttamme puolustamisen vuoksi. Meillä on yhteisiä intressejä. Tämä ei ole vain 28 maan, vaan koko maailman intressi. Me tarvitsemme sellaista Eurooppaa, joka voi tukea kasvua ja vakautta ja jälleen kerran eri äh, tavoin. Tämä erittäin hyvin tuotiin esiin. Tässä on monimuotoisuutta, voimme olla läheisiä, mutta kaikki sellainen, joka voi tuoda jäsenmaiden kannat lähemmäksi toisiaan, on erittäin tervetullutta. Ja tässä on itse asiassa jopa kiireellistä korostaa perusperiaatetta, joka on perussopimuksessa mukana – yhteistyön, lojaalin yhteistyön periaatetta, se on lähestulkoon unohdettu. Kaikki jäsenmaat ovat hyväksyneet, päättäneet osallistua mukaan Euroopan rakentamiseen lojaalin yhteistyön periaatteen mukaan. Meidän tarkoitus on siis olla lojaaleja toisillemme ja kunnioittaa demokratiaa. Luonnollisesti tässä ei ole kyse siitä, etteivätkö jäsenmaat enää olisi olemassa, mutta kun tietyissä oli, missä meillä on jonkinlainen kolmas ähm, aika. Meillä on sellainen tilanne, jossa me kiiruhdamme jonkinlaisen kansainvälisen elimen piiriin, kun emme Euroopassa ole onnistuneet sopimaan jotta se ratkaisisi asian. Tämä ei ole kyllä oikea lähestymistapa ja en ole aivan varma, että sekään valtio, jonka parhaiten tunnen, pidettäytyisi tällaisesta. En halua siis osoittaa syttyvällä sormella muita, mutta meidän täytyy ajatella Eurooppaa. Meillä on yhteisiä sitoumuksia, meillä on yhteisiä vastuita ja kaikki tämä on jotakin, mitä ei voida vain kilpistää siihen, että olemme yhdessä, yhdessä kun se sopii meille ja kun se ei meille sovi, kun olemme erimielisiä emme sitä ole. Tämä todettiin ihmisen kansainvälisen valuuttarahaston yhteydessä ähm, euro, euroalueen ja IMFn suhde on tosiasia. Ehkäpä meillä olisi ollut erilaisia tapahtumia, jos edustus IMFssä olisi ollut erilainen. Nämä kehityskulut, tämä kansainvälistyminen, kuten kollegat totesivat, ovat tosiasioita ja kuten Steve Giggold sanoi, meidän täytyy luottaa enemmän siihen, mitä olemme onnistuneet Euroopassa saamaan aikaan. Tämä on vaatimatonta, mutta tämä on ainut alue maailmassa, jossa olemme äh, kansainvälisen yhteistyön ähm, luoneet äh, demokratian kautta. Tässä myöskin on kysymys paitsi demokratiasta, myöskin oikeudesta. Kuten edustaja Dilvo sanoi, eh, demokratia liittyy eh, myöskin oikeus, mutta meidän ei täytyy tässä unohtaa sitä, että meillä on harmaita alueita, oikeudettomia alueita, todellinen viidakko, ja kun ryhdytään keskustelemaan niiden henkilöiden kanssa, jotka edustavat näitä kansainvälisiä elimiä, eh, vahvistui se, että kansainvälisellä tasolla odotetaan Euroopan unionilta hiukan enemmän sitä, että me tukisimme näitä oikeusvaltion periaatteita. Tätä me pyrimme tässä ajamaan. Kiitoksia. Silvi Gula Kiitos Silvi Gula myöskin siitä, että muistutit tästä lojaalista yhteistyöstä, joka on muotoiltu perussopimuksen hyvin voimakkaalla tavalla. aikataulun mietinnön osalta on se, että käsittelemme. Anteeksi, että keskeytän, mutta mitä nyt kuulin arvoesittelijöitä, jos tarvitaan lisää aikaa. Ensinnäkin, kun on niin paljon tutkimuksia sun muuta tulossa vielä, vaikka aikataulu on, mitä sinä olet sanomassa, niin esittelijänä minä olen kyllä valmis ottamaan lisää aikaa, jos auttaa tekemään työtä paremmissa oloissa. Mutta totta kai tämä puheenjohtajan koordinaattoreiden käsissä. Kiitos. I think that uh, we have no problem. Meillä ei ole mitään ongelmia hyväksyä tätä aikataulua, jos esittelijä ja varjoesittelijä tällaisen pyynnön tekevät. Eli totta kai olemme avoimia sille. Eli käsittelemme tätä 15.16. heinäkuuta ja määräaika tarkistusjättämiselle on syyskuussa mutta tietysti nyt kun meillä on näitä tutkimuksia, niin ehkä tarvitaan lisäaikaa. Niin tietysti ilmoitamme sitten teille mahdollisista muutoksista aikataulun. Kiitoksia. Sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Tarkistusten käsittely käsittely lausuntoluonnokseen, jonka on laatinut Ygbaye. Veron kierto ja verovilppi haasteena kehitysmaiden hallinnolle, sosiaaliturvalle ja kehitykselle. Tämä on keskeinen aihe ja tämä täydentää työtä, jota me teemme täällä – 98 tarkistusta on tullut ja nyt sitten valmistelija YG saa puheenvuoron. No, äh... kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kollegat, kiitos kaikille varjoille, jotka ovat yhteistyötä tehneet ja näin ollaan saatu laadukas lausunto. Tarkoituksena on saada mahdollisimman laaja kompromissi. Kuten totesitte puheenjohtaja, äänestys tulee tärkeään kohtaan unionissa. Sen jälkeen kun on huomattu, miten paljon verovilppiä ja veronkierto tapahtuu LuxLeakinkin jäljeltä, niin on tärkeää selvästi tuoda esille meidän painopisteemme verotuksessa ja katsoa, miten me torjumme verovilppiä ja niin, että kehitysmaiden kanssa yhdessä voidaan tehokkaasti sitä torjua veropetoksiakin. Se koskee useitakin maita ja se vaikuttaa tuloina sosiaaliturvaan, kansanterveyteen, koulutukseen, kehitykseen, ylipäätään talouteen. Siksi jälleen kerran lausunnossa halutaan selkeästi määritellä, mikä on veroparatiisi. Vain jos meillä on yksiselitteinen määritelmä, voimme laatia sitten musta luettelonkin maista, jotka verovilppiä harjoittavat. Se on erittäin tärkeää. Jos haluamme torjua tätä ilmiötä, niin totta kai täytyy puhua yhdestä ja samasta asiasta. Niin ikään haluamme saavan yhteisen yhtiöveropohjan niin, että ensinnäkin eurooppalaiset yritykset ja osuuskunnat toteuttaisivat tätä. Se on ihan mielenkiintoista, koska näin voidaan osoittaa, että kun meillä on yhdistetty yhtiöveropohja, niin se on teknisesti mahdollista ja voidaan verokilpailu välttää ja veroon tulojen katoamista. Hyvässä hallinnossa täytyy myös aggressiivista verosuunnittelua pyrkiä torjumaan kolmansissa maissa. Tässä on kaksikin asiaa. Ensinnäkin täytyy tehokkaampi noudata niitä sääntöjä, joilla voidaan kaksin, kaksoisverotusta estää, koska joskus nollatuloistakin maksetaan veroa tai pienistä tuloista se ei ole hyväksyttävissä. Sen lisäksi haluan, että komissio miettii, että voitaisiin myös luoda direktiivi, jotta voitaisiin miettiä verotusta siinä, missä tuota tapahtuu ja missä voitot saadaan. Ja lisäksi tarvitaan tietojen vaihto automaattisesti maailman mittakaavassa, että hyväksyttäisiin maakohtainen raportointi periaatteena, niin että tiedettäisiin, mikä, mitkä ovat verotulot kehitysmaissa. Ja sitten meidän mielestämme jatkossa pitäisi saada aikaan mekanismeja, joiden myöten voidaan vielä tasaisemmin yhdenmukaista verotusta Euroopassa ja kolmansissa maissa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten EPPstä Tom van den Kerelaari. Meneer de voorzitter, ik wil allereerst rapport... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella esittelijää ja sihteeriöstä tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Valtaosa kompromisseista on mielestäni hyviä. Niissä on hyvä tasapaino, kun katsotaan erilaisia poliittisia näkemyksiä parlamentissa. Erityisesti nämä maakohtaiset raportit, siellä on hyvä tasapaino. Erityisesti mitä tulee tähän pyrkimykseen vähentää byrokratiaa. No, joitain kohtia ryhmäni ei tue ja pyydämme niistä kohta kohdalta äänestyksiä. Ensinnäkin vähimmäistaso yritysverolle. Eikä tässä puhuta mistään harmonisoinnista veropohjan osalta. Me myöskin tuemme sitä, että pitää paremmin määritellä veroparatiisi, ja OECD on tehnyt tärkeää työtä tällä saralla. Ja haluaisimme korostaa sitä, että haluamme luottaa tähän instituution tulevaisuudessakin. Eli lausunto on tasapainoinen. Niin haluaisin kiittää valmistelua hyvästä asenteesta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia sitten ECRstä Beatrix von Storch. Auch, ähm, Kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvästä yhteistyöstä. Ja ECRn nimessä haluaisin korostaa asioita, joita emme suoraan voi tukea. Lausunnossa todetaan, että kehitysmaissa meidän pitää laajentaa veropohjaa, verotasoa pitää korontaa ja verotusta pitää yleensäkin laajentaa. Eli kehitysmaissa pitäisi miettiä tätä veropohjaa ja lähentää sitä kohti teollistuneita maita. Tässä on mielestäni väärä lähestymistapa. Mielestäni kehitysmaissa pitää nyt luoda ensinnäkin omaisuusoikeus. Siellä pitää poistaa korruptiota hallinnosta. Ja sitten finanssipoliittinen vapaus on tärkeää, kun ajatellaan investointeja ja täytyy myöskin olla riippumattomia tuomioistuimia. Jos nämä asiat onnistuvat ja pannaan täytäntöön, niin silloin tämän jälkeen verotusta voidaan kirittää, kiristää, jotta voidaan varmistaa peruspalvelut. Nehän eivät ole taattuina näissä maissa, mutta ensin täytyy varmistaa se, että investoinnit ovat mahdollisia sekä ulkomailta että maan sisällä. Sen jälkeen nämä maat voivat sitten kilpailla meidän kanssamme ja kehittyä paremmin. Eli on väärin ensin nostaa veroja ja sitten toivoa, että sen jälkeen toteutetaan parannuksia. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Aldesta Petri Jäsik. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Hänen lähestymistapansa oli kunnianhimoinen, niin oli minunkin. Hän kuitenkin uurasti, että saataisiin mahdollisimman laaja yhteisymmärrys. Mielestäni lausunto aika suorasukainen ja ihan kohtuullinen tavoitetasoltaan edelleen. Siinä on huomioitu kehitysmaiden erityispiirteet. Se on tärkeää, jotta voidaan asianmukaisesti puuttua kaikkiin asioihin verovilpissä ja veropetoksiin noissa maissa. Lausunnon tärkeimmät asiat tässä tulivatkin jo esille. Eli voin vain kertoa olevani tyytyväinen siihen, että halutaan yhtäläiset toimintaedellytykset kehitys- ja kehittyneiden maiden kanssa, kun määritellään maailman mittakaavassa veropolitiikkaa ja vaihdetaan verotietoja. Tässä peräänkulutetaan myös koehankkeita niin kehitysmaissa, kun siellä ei välttämättä ole aina valmiuksia kuitenkaan sellaisten tekemiseen. Teksti haluaa myös, että EU vahvistaisi sitä periaatetta, että monikansalliset yritykset laatisivat maakohtaiset raportit kaikilla aloilla, kaikissa maissa, taaten kuitenkin sen, että PK-yritysten harteilla oleva hallintorasite on mahdollisimman kevyt. Kaiken kaikkiaan tasapainoinen ja kunnianhimoinen lausunto. Eiköhän sitä voida helpolla hyväksyä. Thank you. Uh... Kiitoksia Guesta ei näy ketään, eli sitten Eva Jolie vihreistä, olkaa hyvä. Siis. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää YGBJtä hänen työnsä laadusta ja siitä äh, herkkätuntoisuudesta, jota hän on osoittanut. Hän on yksi siitä harvoja henkilöitä, jotka ovat kunnolla ymmärtäneet, äh, kuinka monikansallisten yritysten verotus liittyy erityisesti Afrikan maiden kehitykseen, mikä vaikutus niillä on. Me eilen äh, kuulimme taksa komissiossa kuulemisessa, kuinka erikoinen tämä maailma on ja kuinka pitää rintarinnan oikeuksia verotuksen alalla puolustaa – ja tämä saattaa johtaa joissakin tapauksissa siihen, että mitään veroja kehitysmaihin ei makseta. Meidän täytyy kantaa nyt oma vastuumme ja yritysten oma vastuunsa. Kiittäisin siis Ybajeeta tästä lausunnosta. Kaikki ulottuvuudet on siinä otettu huomioon. Tämä on erittäin tärkeää, kuten sitten Tarkistuksessakin on tärkeää, että parlamenttimme tukee yhteistä konsolidoitua yhteistä yhtiöverotuspohjaa. Ja te myöskin muistutitte siitä toiveesta, jonka parlamentti on monen kentään ilmaistu, että Euroopan unionin täytyy laatia oma listansa veroparatiiseista. Te muistatte maakohtaisen ähm, moni kansallisten yritysten ähm, finanssilistan ja nyt me olemme tilanteessa, jossa juuri valiokunta äh, käsittelee osakkeenomistajien tilannetta ja tämä tarkistus on menossa äänestykseen. Toivon, että myöskin tämä äh, teidän tarkistuksenne 63 hyväksytään, sillä se vetoaa sen puolesta, että yritysoikeutta uudistetaan syvällisesti ja että äm, kainetekoisia rakenteita kiellettäisiin ähm, ja veroparatiisien turvautuminen kiellettäisiin. Me haluamme tämän tyyppisiä järjestelmiä rajoittaa kehitysmaiden intressejä suojeleksemme. Kiitoksia. Now the rapporteur. Kiitos sitten esittelijä. No, ei. floor. Marias pyysi vielä puheenvuoron. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme nyt siinä tilanteessa, että verovilppi ja veron kielto aiheuttavat ongelmia monissa maissa, koska näin valtiot eivät pysty saamaan aikaan kunnon tuloja. Sillä on suora vaikutus tietenkin koulutukseen, kansanterveyteen ja niin edelleen. Näin on monissa maissa, niin kuten omassakin maassani Kreikassa. On olemassa tekniikoita, joita oligarkit käyttävät Kreikassa. On erilaisia valeyhtiöitä, veroparatiiseja käytössä ja näin voidaan harjoittaa veronkiertoa ja verovilppiä. Näin syntyy valtavia ongelmia myös minun kotimaassani, koska valtion rahakirstut ammottavat tyhjinä ja totta kai täytyy muistaa, että EU-ssa harjoitetaan verokilpailuakin eri maiden kesken. Näin monikansalliset yritykset saavat etulentiaseman. Näin pääkonttorit siirretään johonkin tiettyyn maahan. Ja näin eivät joudu maksamaan valtavia veroja. LuxLeaks ja moni muu on tästä esimerkkinä. Sitten seuraavaksi vielä kysymys siitä, jos me emme hoida tätä, niin veronkierto ja verovilppi vain jatkuu Euroopan unionissa, varsinkin euroalueella. Siksi päätöksiä on tehtävä. Kun ajatellaan suurten monikansallisten yritysten voittoja, niin niitä pitäisi verottaa siellä, missä voitto syntyy. Myös missä nämä monikansalliset yritykset rahaa tekevät. Emme saa sallia sitä, että tällaista luovaa kirjanpitoa harjoitetaan, jotta voidaan välttää verojen maksulta. Mielestäni tämä on keskeisintä lausunnossa. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin on puututtava voimaperäisesti. Me tarvitsemme sellaisen menettelyn, että voidaan välttyä veroparatiiseilta. Meidän täytyy myös päästä eroon verovilpistä ja veron kierrosta varsinkin Euroopan unionissa. And now the rapporteur. Kiitos sitten esittelijä. Oui, merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä Marias sanoi, olen monessa asiassa samaa mieltä, mutta tämä tietysti oli sitten asia, joka liittyy kehitysmaihin ja verovilppiin. Ja siksi kaikki ryhmät ovat tukeneet sitä, että meidän täytyy tehdä työtä tämän maakohtaisen raportoinnin osalta, koska meidän täytyy varmistaa se, että verotus tapahtuu siellä, missä voitot tuotetaan. Mutta muissa tahoissa pitää sitten miettiä näitä toimenpiteitä, mutta kiitän näistä huomioista. Haluan kiittää varjoesittelijöitä. Varmaan voimme äänestää tästä iltapäivällä. Meidän on tietysti pitänyt tehdä kompromisseja ja yritin ottaa huomioon jokaisen kannat, jotta lausunto olisi mahdollisimman vahva. Ja toivottavasti voimme tästä kohta äänestää. Kiitos. We will vote the... Kiitoksia. Äänestämme tästä iltapäivällä. Ja Deven äänestys on sitten ensimmäinen kesäkuuta. Kiitoksia. Sitten kohta viisi. Maksutase, kansainvälinen palvelukauppa ja suorat ulkomaiset sijoitukset mietintölunoksen käsittely. Esittelijä on Gigold ja Sven, sinulla on puheenvuoro. Ole hyvä. Chair, thank you very much, Chair, colleagues, um, to the beginning of the discussion of this exciting... Kiitokset kollegat. Kiitoksia siitä, että olemme nyt keskustelun tästä mielenkiintoista mietinnöstä. Ähm, 184 kautta 2005 asetus on osa Euroopan unionin laituista, laajuista puitteista, jonka tarkoituksena on seurata tilannetta kaikissa jäsenmaissa ja myöskin Euroopan unionissa kokonaisuudessaan näiden tilastojen osalta. Nämä tilastot ovat tärkeitä, tärkeä väline, kun me ähm, valvomme erilaisia avain kysymyksiä, kuten esimerkiksi kassavirtoja ja tilejä, käyttötilejä. Nämä tiedot auttavat paremmin laatimaan Euroopan unionin laatuisia laajuisia ohjauslinjoja ja myöskin valvontapuitteistoa sekä politiikkaa. Me myöskin luotamme tilastoihin, luotettaviin tilastoihin, kun valvomme makrotaloudellisen epätasapainon menettelyn kautta tilannetta uusien säädösten seurauksena viime vuosina kansainväliset kassavirrat ovat kasvaneet ja tarve luoda laillisia rajoja ja valvontaa ulos ja sisään siis suuntautuville pääomavirroille – on suuri. Meidän on tarkoitus taata se, että moninkertainen kirjanpito estetään ja avoimuutta ja seurattavuutta parannetaan. Aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa halutaan myöskin estää. Tässä kontekstissa mietintöluonnokseni haluaa parantaa asetuksen 184-2005 pohjaa. Meillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin lainsäädännön ehdotus, jonka komissio on tehnyt, edustaa todellista mahdollisuutta kasvattaa läpinäkyvyyttä ja selkeyttä POP ja ITS-tilastoista ja tarkoitus on myöskin tarttua hiljattaisiin laillisiin ähm, uudistuksiin, jotta voisimme taata sen, että nämä tilastot ovat luotettavien pohjatoiseksi komissio haluaa päivittää olemassa olevaa asetusta, jotta varmistettaisiin, että ne ovat samalla linjalla SEUT-sopimuksen kanssa koskien komission toimivaltaa antaa toimenpanosäädöksiä tai delegoituja säädöksiä. Tähän ensimmäiseen tavoitteeseen liittyen olen tietoinen siitä, että POP ja muiden tilastojen luotettavuutta voitaisiin parantaa, jos me parantaisimme avoimuusvaatimuksia näin voisimme tarkistusten 19.20.21 mukaisesti parantaa tilannetta. Tässä meillä on myös teknisiä vaatimuksia, jotka näette liitteessä yksi. Tarkoitus on äh, parantaa äh, tilannetta luomatta liikaa tilastotaakkaa. Tarkoitus on myös parantaa jäljitettävyyttä me pyrimme hyötymään tässä kolmesta uudistuksesta. Ensinnäkin globaali ähm, maailmanlaajuinen oikeushenkilötunnus, joka on tehty OECDn puitteistossa. Ja toisekseen hiljattain luotu rekisteri koskien todellisia omistajia edunsaajia. Tämä liittyy rahanpesudirektiiviin ja In the same rationale. Tällä samalla linjalla haluamme parantaa jäljitettävyyttä ja avoimuutta BOP-tilastoissa eh, ja tässä yhteydessä olen tehnyt tiettyjä ehdotuksia. Minun tarkoitukseni neljä, tarkistus 14 tähtää siihen, että meillä olisi asetuksessa ero ää, eh, eh, uusista toimintaa luovien suorien ulkomaisten investointien välillä ja niiden investointien välillä, jotka eivät kasvata pääomamäärää eri jäsenmaissa tai omistajuuden muutosta koskevan ähm, alueen pääomamäärää. Meidän tulisi myöskin ryhtyä muiden kansainvälisten instituutioiden kanssa yhteistyöhön siinä määrin kun ne tarjoavat tilastotietoja, kuten esimerkiksi OECD ja IMF. Tällainen yhteistyö parantaisi tiedon asiantuntijuuden vaihtoa ja äh, myöskin tietoa maksutaseeseen liittyen. Eurostatin pitäisi parantaa toisaalta tarjoamaansa BOP, ITS ja FTS tilastojen laatua. Kuten mainitsin aikaisemmin, pyrin mietinnöllä saattamaan asetuksen Lissabonin sopimuksen kanssa samoille linjoille. Perussopimus tekee todellakin eron niiden toimivaltojen välille joita komissiolle voidaan antaa. Tämä liittyy siihen mahdollisuuteen, joka komissiolla on äm, ei komissiolla on tehdä muutoksia artiklan 291 mukaisesti. 291.2. Revisions extend... Uudistukset, lisäykset ja tietovirta, jotka on määrätty liiteessä yksi, ovat sellaisia, että ne eivät ole Ähm, ydinelementtejä, joihin komissio voi tehdä muutoksia. Nämä elementit pitäisi siksi arvioida uudelleen ja meidän pitäisi käyttää lasi, lainsäädäntöaloitteita, jotka kansalainsäätäjät käsittelevät mielestäni. Nämä elementit eivät ole kyseisen lainsäädännön ydinaluetta ja siksi muutosprosessissa meidän pitäisi tämän mietinnön jälkeen tarkastella sitä, minkälaiset laatustandardit itse asiassa ylittävät, laatuselvitykset itse asiassa ylittävät sen, mikä on lainsäädännön ylin aluetta. Kaikki nämä osaset myöskin heijastuvat näin muutettuun johdanto-osaan neuvosto ei ole vielä omaksunut omaa lähestymistapaansa, mutta pian tulee lyömään sen lukkoon, niin siksi minulla on kaksi suositusta. Komission pitäisi kuulla CMFPtä ja maksuttaa se kysymyksissä. Acts to measures which do not change. Ei muuta taustalla olevaa tilastollista ja käsitteellistä puitetta jotka ovat teknisiä luonteelta. Kolmanneksi tärkeimmät erot minun ehtonukseni ja neuvoston yleisnäkemyksen välillä on, että neuvosto ei liitettä yksi muuta. Eli siis, minä haluaisin lopuksi esittää yleisemmän kommentin. Tämä tilastollinen kertomus ja työ varjojen kanssa tämän parissa johti siihen, että aika mielenkiintoisia eturistiriitoja löytyi, jos niin voi sanoa yhtäältä, kun ajatellaan kansallisia tilastoelimiä, Euroopan keskuspankkia, osin kansallisia keskuspankkia ja Euroopan komissiota. Me yritimme järjestää tapaamisia varjojen ja henkilöstön välillä eri kumppaneiden kanssa, jotta ratkaisu löytyisi. Se ei ollut ihan kovin hedelmillistä. Siksi olemme ottaneet kantaa tähän toivon, että muut varjot tätä tukevat näin käytännönläheisesti, että viime kädessä kuitenkin ratkaisu täytyy löytyä niin, että saadaan laadukkaita tilastotietoja samanaikaisesti ja noudattaen demokraattisia periaatteitakin. Siksi mietintö tarjoaa mielestäni hyvää osviittaa näiltä osin. Totta kai odotan mielenkiinnolla varjojen ajatuksia. Ei tämä ole kuitenkaan sellainen mietintö, josta syntyisi kovin suuria poliittisia myllerryksiä Euroopan unionissa. Kiitoksia kovasti. Thank you to the rapporteur. Kiitos esittelijälle näistä loppuhuomioista myöskin. Sopimusten monimutkainen rakenne, kun ajatellaan näitä eri vapauksia tilastoissa saattavat luoda ongelmia, kun tällaista lainsäädäntöä laaditaan. Eli me tiedämme tämän ja odottelemme sitten hyvää yhteistyötä kaikkien asianomaisten instituutioiden kanssa, jotta löydämme hyvän ratkaisun, niin kuin myöskin Bayen mietinnön osalta, joka käsitteli tilastoja. Mutta se tietysti saattaa olla hankalaa. EPPn varjoesittely ei vielä ole täällä, eli SNDstä Alessia Moska. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä Gigoldia, koska hän on hyvin tasapainoisesti toiminut tässä mietinnössä. Ja pyydän jo anteeksi etukäteen. Minun täytyy lähteä pois, koska olen esittelijä toisessa valiokunnassa, eli en ehkä pysty seuraamaan tätä keskustelua loppuun asti. No, muutama huomio siitä, mitä nyt on tullut esille ihan lyhyesti. Ensinnäkin yleisesti on totta, että tämä kysymys ei herätä mitään ylettömiä poliittisia keskusteluita toimielimissä, mutta se, että luotettavia tilastotietoja, se on hyvin tärkeää, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus talouspolitiikassa ja voidaan katsoa, millaisia velvoitteita liittyy taloushallintoon ja millaista valvontaa pitää olla makrotalouden osalta. Nämähän ovat kysymyksiä, jotka liittyvät toimintaamme. Ja meidän täytyy toimia myöskin niin, että jäljitettävyys on taattu ja meidän täytyy torjua veron kiertoa ja rahanpesua. Nämä ovat muita tärkeitä kysymyksiä toiminnassamme ja meidän täytyy saada siihen kunnollisia välineitä. No sitten nämä asiat jotka tulivat esiin mietinnössä. Ihan lyhyesti ottaisin esille sen, joka mielestäni on tärkeintä, ja olen samaa mieltä ensinnäkin siitä, että meidän täytyy parantaa velvoitteita, jotka liittyvät tietojen julkaisuun. Ja myöskin meidän täytyy käyttää innovatiivisia välineitä, mitä tulee näihin pääomavirtoihin, kuten esittelekin totesi. Ja meidän täytyy miettiä näitä juridisia henkilöitä, edunsaajia ja sitten suorien investointien tietokantoja. Myöskin olisi hyvä korostaa sitä, että meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä Eurostatin ja muiden kansainvälisten tahojen välillä. Ja meidän, itse olin kokouksessa, joka järjesti komissio keskus EKPn kanssa, ja olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän täytyy löytää oikeita tapoja vastata huolenaiheisiin, joita Euroopan keskuspankilla ja kansallisilla keskuspankeilla on, mitä tulee heidän mukanaolonsa. Ja sitten toisaalta meidän täytyy muistaa komission eri vapaudet hyväksyä delegoituja säädöksiä. Eli mielestäni meidän pitäisi löytää ja helpottaa näitä käytännön pyrkimyksiä löytää hyviä ratkaisuja, jotka johtavat sitten välineisiin, joiden avulla voimme päästä näihin tavoitteisiin, jotka ovat keskeinen asia, johon olemme sitoutuneita tämän mietinnön osalta. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Varjoesittelijöitä ei näy. En tiedä, haluako Aldesta joku puheenvuoron. Turvalsin, niin puolesta ei. Eli, eli nyt tämä vaikea tehtävä kuuluu sinulle, mutta varmaan muut varjoesittelijät tulevat kohta paikalle. Kysyisin, onko komission, Eurostatin ja EKPn ja puheenvuoropyyntöjä Guillermo Davila Eurostatista ensin. Uh, I will speak on behalf of minä puhun komission puolesta. Olen Sani Zudrova. Olen yksikön päällikkö, joka kantaa huolta maksutta se asioista ja tilastotiedoista. Komission puolesta kiittäisin mietintöluonnoksesta arvon parlamentin jäsenelle. Aivan oikein se täydentää asetuksen merkitystä. Komissio on esittänyt asetuksen muuttamista liittyen maksutaseeseen kansainvälisissä palveluissa ja ulkomaisissa investoinneissa. Tavoitteena on yhdenmukaista asetusta uuden lainsäädäntötilanteen kanssa Lissabonin jäljeltä. Ennen kaikkea me esitämme, että komissio saisi siirrettyä säädösvaltaa delegoidun säädöksiin mitä tulee tietovaatimuksiin ja siihen, miten määritelmät laaditaan, niin että tässä on myös täytäntöpanovalta, kun ajatellaan laatutietojen ja tilastollisten tietojen yhdenmukaistamista. Me olemme kiitollisia mietinnön lähestymistavasta. Odotamme mielenkiinnolla jatkossa yhteistyötä, että voidaan jatkaa keskustelua ja saada selvennyksiä. Ehdotuksemme toisena tavoitteena on mukauttaa sitä <clears throat> tapaa, jolla komiteamenettelyn päätöksiä täytäntöpannan 223 asetuksen tarkistamisen jälkeen. Komissio on ennen kaikkea erottanut, että Euroopan tilastokomitea saisi tässä siirrettyä säädösvaltaa. Olemme kiitollisia myös mietityluonnoksen ehdotuksesta näiltä osin. Lopuksi vielä komission alustavan arvion tehnyt tarkistuksista liittyen ulkomaisten suoriin investointitilastoihin. Me olemme mielenkiinnolla paneutuneet niihin. Olemme huomanneet, että siinä pyritään kehittämään tietojen saatavuutta ulkomaisista investoinneista ja ylipäätään kohentamaan tilastotietojen laatua. Olemme valmiita jatkamaan keskustelua ja tekemään yhteistyötä. Jotkut ehdotukset nimittävät, edellyttävät vielä selventämistä. Joissakin tapauksissa täytyy välttää päällekkäisyyttä. Nimittäin osin tietoa on jo saatavilla. Lopuksi vielä kiittäisin lämpimästi esittelijää herra Giegoldia häneltä vastaan käsitellä aihetta. Odotamme mielenkiinnolla työn jatkoa. Kiitos. Thank you. Now give the floor to... Kiitos sitten myönnä vielä EKPstä. Thank you very much. We... Paljon kiitoksia. Mekin hyvin laajalti tuemme poliittista tahtoa tämän ehdotuksen ja tämän mietintöluonnoksen taustalla. Minä haluaisin jakaa puheenvuoroni kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koskee tätä hyvin mielenkiintoista ajatusta ja mielenkiintoisia ehdotuksia, jotka liittyvät suoriin ulkomaisiin sijoituksiin. Puhun lyhyesti. Tämä liittyy delegoituihin toimivaltoihin ja yhteistyöhön eurooppalaisen tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankin välillä. Suorin ulkomaisiin sijoituksiin liittyen me luimme tekstin suurella mielenkiinnolla. Tässä on kolme ehdotusta, jotka esittelijä juuri äsken esitteli. Eh, suorat ulkomaalaiset sijoitukset, eh, suorat pääomavirrat eh, ja todellisten todellisen omistajuuden kriteeri. Tämä lisää Euroopan unionin suoriin, suoria ulkomaisia sijoituksia koskevien tilastojen laatua ja myöskin näiden pääomavirtojen avoimuutta ja jäljitettävyyttä. Äh, investointioperaatioissa, kuten tässä alkupuheenvuorossa määriteltiin. Luonnollisesti haluamme todeta, että tiedon keruu on paljon monimutkaisempaa. Tämä johtuu siitä, kuinka vaikeaa on pää investointiketjuja jäljittää, koska lainsäädännössä on eroja jotta voisimme luoda tilastoja luonnollisesti, kuten esittelijä sanoi, tarvitsemme kansainvälisen toimijoiden kanssa läheistä yhteistyötä äh, sekä mahdollista G 20 kanssa yhteistyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietovirta, joka liittyy todellisiin omistajiin, pitää olla perusteltua ja siirtymävaiheen jälkeen, kun muiden kansainvälisen toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä, erityisesti IMFn eh, ja G20 Ähm, tietovirta sopimuksen perusteella. Tämän lisäksi äh, suoriin ulkomaisiin sijoituksiin liittyvät äh, sisäiset ja ulkoiset tilastot parantavat äh, jäljitettävyyttä ulkomaisten sijoitusten osalta ja avoimuutta. Tämä ei saa kuitenkaan aiheuttaa lisäkuluja jäsenmalle, sillä suurin osa niistä joka tapauksessa tuottaa näitä tietoja ähm, IMFn ähm, ehdotuksen mukaisesti, joten me tuemme tätä ehdotusta hyvin vahvasti. Sitten viimeinen ehdotus liittyy suuriin ulkomaisiin sijoitukseen koskee näitä täysin uutta toimintaa luovia suoria ulkomaisia investointeja. Tässä tehdään ero todellisista uutta toimintaa luovista suorista ulkomaista investoinnista ja ostoista. Tämä on hyvin tärkeä ero suorien ulkomaisten sijoitusten osalta, mutta tällä alalla meillä on hyvin pieni OECDn vertailudokumentti. Me tarvitsisimme lisätyötä, jotta voisimme pohtia sitä, että saamme taattua tämän tiedon vertailukelpoisuuden. Tämä on kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen teksti, jossa on sellaisia ehdotuksia, joita poliittisesti täysin tuemme. Haluaisimme vain tuoda esiin sen, että toimeenpano ja toteutettavuus vaativat myöskin läheistä kansainvälistä yhteistyötä, ja Euroopan unioni ehkä yksin ei pysty tätä toteuttamaan. Haluaisin tehdä vielä kaksi lyhyttä huomiota näihin menettelytapakysymyksiin lainsäädännöllisissä ehdotuksissa ensinnäkin delegoituihin toimivaltoihin liittyen täysin tuemme sitä, mitä esittelijä on tässä äm, tekstissään ja alkupuheenvuorossaan tuonut esiin äh, liittyen siitä, että kaikki tietovertojen tarkistaminen, laajentaminen, poistaminen, kuten mainittu liitteessä yksi, on jotakin, mitä ei voida katsoa muuksi kuin keskeiseksi osaksi, vaan tämä on asetuksen keskeistä osaa, siksi näitä asioita pitäisi tarkistaa lainsäädäntöehdotuksen kautta, joka pitäisi olla sekä Euroopan parlamentin että neuvoston hyväksymä. Mitä tulee sitten keskuspankkijärjestelmän ja ISSn yhteistyöhön, olisi erittäin tervetullutta, että esittelijän mietintö ottaisi mukaan huomioon läheisestä yhteistyöstä, mitä tulee suoriin ulkomaisiin sijoituksiin ja palvelukauppaan, kansainväliseen palvelukauppaan ja äh, maksutase tilastoihin näissä seikoissa. On erittäin tärkeää, että EKP ottaa lopputekstin johdantosaan mukaan, että viitataan siis siihen, että EKPtä kuullaan äh, toimeenpano säädösten tai delegoitujen säädösten osalta – tämän asetuksen osalta. Kaiken kaikkiaan kiittäisimme esittelijä tästä erittäin hienosta työstä, mitä hän on toteuttanut, ja olemme valmiita auttamaan näissä hiukan vaikeammissa teknisissä seikoissa, erityisesti mitä tulee suoriin ulkomaisiin sijoituksiin. Kiitoksia. Both the commission and the... Kiitoksia EKPlle ja komissiolle. Ja sitten esittelijä. First, uh... No ensinnäkin kiitos puheenjohtaja kovasti. Rova Moskallekin yleisestä tuesta. Kiitos täällä kuulusta sadosta myös. Kiitos myös mielenkiinnosta ja tuesta ehdotustani ja mietintöni kohtaan komission, Eurostatin ja EKPn suunnalta. Totta kai luonnosteluvaiheessa olen pikaisesti teihin yhteydessä vielä kertaalleen, että tekin voitte ottaa kantaa yksityiskohtaisemmin, kuten tein selväksi, eivät nämä ole oppiriitoja, niiden täytyy toimia. Yleisöllä on kuitenkin oikeus saada laadukasta tietoa, jotta voidaan vastata tiettyihin huoliin. Suorissa ulkomaisissa investoinneissa aikanaan kansantaloustieteen opiskelija, ja pisti silmän, että Luxemburg on tärkeimpiä suorien investointien kohteita. No mikä ettei, että sinne menee paljon suoria ulkomaisia investointeja, mutta minulla oli vain epäilyni, että sinne se raha kuitenkin viime kädessä päätyy. Tämä nyt on tällainen kouluesimerkki siitä, että haluan mennä vähän pidemmälle, kun pelkästään mukautetaan. Huomasin, että kansainväliset laitokset jo ovat tekemässä tämän parissa työtä ja miten sitten vain tätä voidaan viilata, niin kaikki ehdotukset ovat tervetulleita kaikilta taholta. Ja varmasti varat löytävät hyvän ratkaisun myös, että saadaan aikaan mietintö, joka voidaan viedä nopeasti neuvotteluihin kolmikantaneuvotteluissa. Muistan, että viime kaudella jo puheenjohtaja oli kovin kiinnostunut vetämään kolmikantaneuvotteluja. Voin jo kun tätä nyt katson salia täälläkin, että varmasti teillä on lystiä aikana kolmikantaneuvottelussa, kun näin vähän kiinnostusta näyttää löytyvän. Kiitti kovasti. Ja on odotan hyvää yhteistyötä jatkossakin. Kiitos tuesta. Kiitoksia esittelijälle ja muille jäsenille. puolelta päivin äänestämme sitten tästä rahanpesuasian toisesta käsittelystä. Se on otettu jo huomioon tässä Gigoldin mietinnössä. Ja sitten tietysti odottelemme kolmikantaneuvotteluita, jotta voimme saada sitten tämän lainsäädännön hoidettua loppuun. Aikataulu on seuraava määräaika tarkistudettamiselle 19. toukokuuta. Tarkistuksia käsitellään 15. tai 16. kesäkuuta Äänestämme Ekon valiokunnassa heti sen jälkeen samassa kokouksessa ja sitten katsotaan. Eli kolmikantaneuvotteluiden jälkeen sitten laadimme oman aikataulun. Kiitoksia. Aamun kokous päättyy. Ja meillä on sitten yhteinen kokous Liben kanssa puolelta päivin. Silloin äänestämme ja hyväksymme parlamentin lopullisen kannan toiseen käsittelyyn liittyen rahanpesuun vastaisesta paketista. Tämä on tärkeä äänestys ja hyvä poliittinen tulos, oikeudellisesti myöskin hyvä. Eli jatkamme kokousta sitten kello 12. Kiitos.